ja petosten torjunnasta. Javor, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Raportti, joka koskee Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelua, on yksi tärkeimmistä mietinnöistä, joista vuosittain keskustelemme täällä Euroopan parlamentissa. Ei pelkästään siksi, että kysymys on rahoista, julkisista rahoista, vaan myöskin siksi, että tiukkoina aikoina, joita juuri nyt on, on tärkeää saada aikaan lisää luottamusta EUn toimielimiin, mikä on avainkysymys Euroopan unionin toimielimille ja myöskin Euroopan unionin poliitikoille. On vakuutettava kansalaiset siitä, että heidän varojaan käytetään asianmukaisesti, avoimella tavalla ja sellaisella tavalla, joka vastaa EUn säädöksiä. Tarkas kertomus, josta keskustellaan vuosittain, yleensä heijastelee Euroopan komission näkemyksiä. Tänä vuonna meillä oli hyvä, melko yksityiskohtainen kertomus, ja totta kai parlamentti, niin kuin tavallista, on valmis ottamaan omia tärkeitä kysymyksiä niin sille keskustelussa. Mi- tästä asiasta äänestettiin tilintarkastusvaliokunnassa talousvalvonnan valikunnassa, mikä sai paljon tukea eri ryhmiltä. Pohjimmiltaan on keskitytty kahteen eri tasoon EUn taloudellisten etujen suojelussa. Ensinnäkin täytyy suojella Euroopan unionin tuloja, omia varoja, joita EUlla on. Tältä kannalta katsottuna minusta on hyvin tärkeää korostaa sitä, että ALVtä koskeva petos on todellakin alue, joka kuuluu EUn toimivaltaan siksi, että ALV on osa EUn omia varoja. ALVn kuilu on huolestuttava ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Ja tämä aukko on saavuttanut 128 miljardia euroa vuonna 2014. Euroopan komissiolta odotamme tärkeää direktiiviä tältä osin, mutta meidän täytyy sisällyttää myös direktiiviin ja säädöksiin Euroopan julkisen syyttäjävirastosta nämä asiat. Muutama päivä sitten Euroopan tilatustuomioistuin julkaisi erityiskertomuksen, joka koski näitä VAT ALV-kysymyksiä. Siinä todettiin, että EUn järjestelmä, joka koskee ALV, ei ole riittävän tehokas. Tiedot, jotka tulevat jäsenvaltioita, eivät ole luotettavia. Tiedon vaihto jäsenvaltioiden kesken ei toimi kunnolla. Ja vastuuviranomaiset harjoittavat tehokasta yhteistyötä, eikä Olafilla ole toimivaltaa tutkia rajat ylittävää ALV-petosta, mikä on hyvin tärkeä kysymys. Mutta meidän on myöskin katsottava ongelmia, jotka liittyvät takaisinperimisen asteeseen, koska vuonna 2014 se oli 24 prosenttia, mikä on historiallisesti alhaisin mm, aste, ja tämän on muututtava. Toinen taso, joka liittyy taloudellisten tujen suojelemiseen, on EUn varojen oikea käyttö. Jäsenvaltiot ja komissio jakavat vastuun noin 80 prosentin osuuden EUn budjetista toimeenpanosta, joten komissiolla on tässä paljon tehtävää. Me tarvitsemme hyvää varojen hallintaa siksi, että EUn varojen käytön täytyisi yhdistyä siihen, että käytetään jokainen euro parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on tämä uusi julkishankintojen direktiivi, mutta on katsottava sen toimeenpanoa edelleenkin. Sitten myöskin Korruptio on asia, joka on ollut esille mietinnössä. On otettu huomioon tämän kaksi vuostain eh, komission tekemän korruptiotorjunta kertomuksen ja mitä me kovasti odotamme ja toimimme parlamentissa, että tämä vuonna sisältäisi myöskin 39. luvun, eli eu instituutiot. On tärkeää, että paremmin suojellaan Euroopan unionin varoja jäsenvaltioista on hyvin tärkeä, on, ja myöskin ilmiantajat ovat hyvin tärkeitä, että suojella ovat tärkeä osa korruptiovastaista toimintaa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Olemme valmistelleet mietinnön, joka uskoakseni voi hyvin perustelusti, jonka osalta voi perustella lähteä liikkeelle siitä, että saa teidän tukenne. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi komission jäsen Georgieva. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, komission puolesta tahtoisin kiittää talousarviovalvontavaliokuntaa ja erityisesti Benedek Javoria vuoden 2014 vuosikertomuksesta taloudellisten etujen suojaamisesta unionissa. Kiitokset myös parlamentin vahvasta sitoumuksesta työssämme petosten torjuntaan. Olemme täysin samoilla linjoilla kanssanne ja olemme tämän arvion arviosta kiitollisia ja monista ehdotuksista myös, ja niitä varmaankin sitten seuraamme. Haluaisin muutamiin pääsuosituksiin kiinnittää huomiota ja miten niistä sitten jatkamme eteenpäin. Eli väärinkäytösten ja sääntöjen vastaisuuksien raportoiminen. Me haluamme että jäsenvaltiosta saadaan luotettavaa tietoa, jotta voimme saada siis selkeän kuvan, ymmärrettävän kuvan tilanteesta ja voimme tehdä oikeat johtopäätökset. Vuonna 2015 on hyväksytty sääntöjen vastaisuuksista raportointidirektiivi ja näin kansallisten asiantuntijoiden kanssa olemme myös kehittämässä uusia suuntaviivoja raportoinnista. Näin tieto vastaa parannettua muotoa sääntöjen vastaisuuden raportoimisesta ja toivomme, että tämä uusi järjestelmä on 2016 vuoden toisella vuosipuoliskolla jo käytössämme. Ja sitten kansalliset petosten torjuntastrategiat, niihin esittelijäkin jo viittasi. Meillä on velvollisuus jäsenvaltioiden kanssa toimia yhdessä. Jäsenvaltiot ovat entistä ja entistä tehokkaammin toimineet petoksia vastaan ja se näkyy myös siinä, että näistä petostapauksista myös sy- nostetaan syytteitä en, enemmän, entistä enemmän, aina enemmän kuin vuonna 2013, mutta kuitenkin perintäasteen täytyy vielä nousta huomattavasti. Ja me uskomme, että paljon voidaan tehdä myös itse tiedon välittämisestä, myös syytteen nostamisesta ja myös rankaisuistasojen tasoissa. Parlamentti on myös tukenut kansallisia petosten torjuntastrategioita. No, nyt tämähän ei ole pakollista, vaan vapaaehtoista. Viisi jäsenvaltiota on se, tällaiset strategiat tähän mennessä hyväksynyt ja rohkaisemme muitakin näin toimimaan, jotta tosiaan voimme parantaa parhaiden käytänteiden ja kokemusten kautta tilannetta. Sitten julkiset hankinnat esittelijä mainitsi ja tilintarkastustuomioistuin on tästä asiasta laatinut oman kertomuksensa ja komissio on miettimässä sitä, miten sääntöjen vastaisuudet voitaisiin ratkoa myös tällä alalla ja miten voitaisiin saada toimivaan eri tietokannat yhteen ja voisimme näin sitten käyttää tietoa parhaalla mahdollisella tavalla ja myös avoimuutta edistää. Avaimuus on veronmaksajien paras ystävä, joten mitä enemmän voimme tehdä tällä avoimuusalalla, sitä parhaimmin myös taloudellisia etuja pystymme suojaamaan. Nykyisen lainsäädäntö nykyisellään jo pitää tuon julkistettavan tiedon luettelon sisällään. Ja sitten nuo korruptio-osoittimet, korruptio osalta jäsenvaltiossa on, mutta e, sitten se on määritelty eri tavalla ja myös sitten käytänteet on, ovat tois, eriäviä eri jäsenvaltiosta toiseen, joten meidän täytyy löytää tietyt yhteiset tekijät, jotta voimme sitten korruptiostakin kerätä yhtenevää tietoa. Ja näin haluankin vastata teille, että olemme laatimassa e, kaksi vuosittaista korruptiovastaista kertomustamme ja se tulee tämän vuoden puolella vielä julkaistuksi. Ja sitten vielä tuo Euroopan syyttäjän virasto. Me uskomme, että tällainen unionin taloudellisia etuja vastaan tapahtuva toiminta kyllä vaatii rankaisunsa ja, syy, ja syyteen noston ja myös jäsenvaltioiden täytyy sitten välittää tästä palautetta ja tietoa. Ja uskomme, että Euroopan syyteenvirasto auttaisi meitä asiassa. Me uskomme myös, että tuon asetuksen kahdeksan, joka on tehty vuonna 2013, tutkinnasta saa vuonna 2017 täsmennyksen osakseen ja tilanne sitten parantee Näin ALV-petoksen varmasti pitäisi kuulua myös Euroopan syyttäjäviraston piiriin ja PIF-asetukseen. Ja uskomme todellakin, että tuon Euroopan syyttäjäviraston eli EPPON valtuutus on määritelty aivan selkeästi ja nyt tämän pitäisi saada mitä nopeimmin hyväksyttyä, jotta meillä olisi mahdollisimman hyvä syyttäjävirasto, jonka, jonka avulla lähteä toimimaan. Ja vielä lopuksi on mietitty sitä, mitä voimme tehdä näiden tarkkailuvalvontakomiteoiden eh, avoimuuden ja puolueettomuuden eteen me olemme tehneet komissiossa päätöksen tästä äskettäin. Me olemme ehdottaneet muutosta asetukseen, jotta valvontaa sihteeristö siirtyy komissiolle ja toivomme, että näin sitten nopeasti myös lainsäätäjä tämän hyväksyy. Joten jos jonkunlaisia e, eturistiriitoja mahdollisesti esiintyy, niin ne voidaan sitten pikapuoliin pyyhkiä pois pöydältä. Odottelen keskusteluamme innolla. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Lunes minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kyse on siitä, että verorahoja käytetään väärin hyödyksi. Tästähän me keskustelemme ja minä haluaisin todeta komission suuntaan ja Olafin suuntaan, että se tekisi vielä ponekaammin työtä. Minä olin aika lailla yllättynyt lukeessani tätä tekstiä. Mehän tiedämme, mitä on tapahtunut kohesiopolitiikan yhteydessä ja maataloustukiaisten yhteydessä. Toisaalta taas mietinnössä voitaisiin keskittyä vielä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, sillä myöskin sillä saralla kannattaa panostaa ennaltaehkäisyyn eikä korjaamiseen. Lisäksi täällä sanotaan, että uusi eurooppalainen virasto pitäisi perustaa. Taas uusi virasto. Meillä on Eurojust jo olemassa, yhtä lailla kuin Olafkin, joten kysyisinkin, että onko todellakin tarpeen tehdä näin vai olisiko mahdollista hoitaa asiat jotenkin tehokkaamminkin. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi oli Vohanin vuoro, mutta ei häntä näy salissa, joten Jezek eikä häntäkään näy, joten Bresso, olkaa hyvä. Grazie Presidente, andiamo in fretta. Kiitos, rova puhemies. Tämä meneekin nopeasti tässä eteenpäin. Niin, aluksi haluaisin muistuttaa siitä, että luottamuksen ylläpitäminen, jota kansalaiset kokevat toimielimiin ja se, että he tukevat eurooppalaista integraatioprojektia, sen täytyy olla yksi päätavoitteista. Sen täytyy olla politiikan keskipisteessä, jota harjoitetaan taloudellisten etujen suojelemiseksi, jota komissio noudattaa. Korruptio, petokset, jotka kohdistuvat Euroopan unionin budjettiin, ovat suoran suhteessa avoimuuden puutteeseen silloin, kun on kysymys eurooppalaisten varojen käytöstä. Ja on tehtävä selkeä ero petoksen ja muiden toimien osalta pitää olla riittävästi tietoa petostapauksista, mutta myöskin verhe, virheistä, joita tapahtuu, niin että otetaan konkreettisia esimerkkejä näistä, niin että eurooppalaisten varojen käyttäjät ja viranomaiset ovat paremmin perillä asioista, ja tätä kauttakin voivat tehdä eron sen osalta, mikä on todella petoksellista toimintaa ja mikä on taas virhe, koska saattaa olla vaikeuksia siinä, miten käytetään varoja. Ja toivottavasti voidaan myöskin paremmalla lainsäädännöllä päästä tästä eroon. Siis tärkeää on se, että on selkeä ero näiden asioiden välillä varmastikin hyödyttäisi sekä varojen käyttäjiä että se myöskin siinä mielessä olisi hyväksi, että löydettäisiin, joka tekevät petoksia. Kiitokset ja sitten Pitera, olkaa hyvä. Kiitos puhemies niin unionin instituutioiden ja kansallisten instituutioiden täytyy valvoa, että unionin varoja käytetään oikein ja jos sääntöjen vastaisuuksia on, niin niitä täytyy torjua ja sen pitäisi olla kyllä korkean tason tavoitteenamme, koska korruptio kautta myös rahoitetaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Union, ja se heikentää unionin uskottavuutta ja demokratiaa kaikki vaikuttaa myös unionin kilpailukykyyn maailman taloudessa. Kuitenkin kaikki on hyvin hankalaa, sillä hallinnolliset järjestelmät ovat niin toisistaan poikkeavia ja siksi komission täytyisikin tehdä järjestelmällisesti työtä, jotta voitaisiin periä kaikki varat tehokkaasti jotta omat varat saataisiin taas käyttöön ja yhteiset säännöt ovat tarpeen, jos korruptiota halutaan torjua. Mm, täytyisi todellakin pystyä kaikella työllä luomaan uusia työpaikkoja ja luomaan myös kasvua ja suojata erityisesti näitä väärinkäytösten ilmiantajia ja myös parantaa tietokantoja ja, ja myös tietoon pääsyn pitäisi olla helpompaa ja parempaa. Ja myös tuota, tiedotusvälineiden mahdollisuuksia täytyisi käyttää paremmin jotta, ja myös estää se, että tiedotusvälineille maksetaan tietyiltä tahoilta, jotka sitten estävät heidän vapaan ajatuksen muodostuksensa. Kiitokset ja sitten Pirinski kaksi minuuttia. Yes, uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Rova varapuheenjohtaja, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä on ollut hyvin hyödyllinen prosessi, joka on johtunut tämän mietinnön syntymiseen ja se osaltaan voi lisätä kansalaisten luottamusta siihen, että heidän taloudellisia etujaan suojellaan kunnolla. Haluaisin tarttua parin asiaan ja, ja pitäisin kommentteja komission jäseneltä. Ensimmäinen koskee maksujen keskeyttämistä – Minusta on hyvin tärkeää korostaa sitä, mitä mietinnössä mainitaan, että tätä pitäisi käyttää asianmukaisen oikeudellisen perustan mukaisesti. Ja yhteys, rova varapuheenjohtaja, on se, että te olette hyvä, hyväksyneet uuden ennakkovaroitusjärjestelmän, ja minä haluaisin pyytää teitä kommentoimaan odotuksia siitä, että luodaan kattava järjestelmä, jolla komissio, jota komissio ehdottamassa, ja kollegat ovat puhuneet jo siitä, että nimenomaan ehkäisy on tässä olennainen elementti. Sitten varat, joita hallinnoidaan välittömästi. On huolestuttavaa, että on tällainen lisääntyvä petoksien määrä vuonna 2014 Tämä on asia, josta komission tulisi antaa yksityiskohtainen selitys. Ja kolmanneksi, te otitte esille kysymyksen asianmukaisesta raportoinnista. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa ja mietinnön sisällön kanssa siitä, että tilanne tällä hetkellä on todella epätyydyttävä. Meillä ei ole riittävästi tietoa saatavilla, että odotamme kovasti niitä ponnisteluja, joita te teette, joilla saadaan, joita, joista, joista puhuitte, joilla saadaan todellakin merkittävä ero näkyviin jo ensi vuoden raportissa. Kiitokset ja seuraavaksi Makovei minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Vuonna 2014 jäsenvaltiot ovat lähes kahdesta tuhannesta petoksesta ilmoittaneet ja niiden summa oli 500 miljoonassa eurossa. Ja näistä tästä summasta on puhuttu koko vuosi ja pitkäänkin. Kyse ei ole mikään abstraktista summasta, vaan Euroopan kansalaisten rahoista on kyse. Ja komission täytyy kantaa vastuunsa, jotta nämä rahat saadaan takaisin. Ja komission täytyy luoda hyvin tiukat säännöt takaisin perintään ja myös siitä, että maksuja ei makseta turhaan ja keskeytetään hämääräperäisten maksujen tai, maksu me tarvitsemme vähimmäissäännöt kiireellisesti jäsenvaltioille, jotta me, ja sitten myös ilmiöantajia täytyy suojata. Heillekin tarvitaan selvät vähimmäissäännöt. Ne, jotka ovat havainneet väärinkäytöksiä, esimerkiksi toimielimissä ovat usein joutuneet järkyttäviinkin syytöksien kohteeksi. Ja näin meidän täytyy suojella ilmiantajia, koska jos he eivät uskalla välittää tietojaan, niin sitten sitten taas menetetään rahaa. Ja sitten me täytyy mm, tupakkayritysten mm, kanssa tehty, tehdyt sopimukset saattaa julkisiksi, koska näin voimme myös tupakan salakauppaa suitsia. Jos ajattelemme arvonlisäverokaruselli-petoksia, niin niistä täytyy tehdä selvä rikos tuossa uudessa lainsäädäntötekstissä ja jäsenvaltioista suurin, suurimman osan, suurin osa, jotka eivät halua karusellipetosta, pitäisi nyt muuttaa mieltään, jotta se saataisiin myös rangaistavaksi tässä uudessa ehdotuksessa. Lisäksi kiireellisesti täytyisi saada hyväksytty hyväksytyksi tuo Euroopan syyttäjän virastoa koskeva teksti. Tämä koskee meitä kaikkia, koska nämä väärinkäytösrahat ovat meidän kaikkien rahoja. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Ali, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Görkevä, hyvät kollegat, haluaisin aluksikin onnitella esittelijää Jaavuria hyvin tehdystä mietinnöstä. Haluaisinkin kiittää varapuheenjohtaja Georgievaa yksityiskohtaisesta kannanotosta. Petos kiinnittää julkista huomiota ja vahingoittaa unionin mainetta. On tärkeää saada aikaan järjestelmiä, joilla suojellaan EUn budjettia. Vuotuinen kertomus taloudellisten suojelusta osoittaa sitä, miten mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt EUn budjetin suojelemiseksi eh, virheelliseltä varojen käytöltä tai se epäsäännönmukaiselta toiminnalta. On tärkeää suojella EUn taloudellisia intressejä ja torjua petosta ja on tärkeää, että komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jota tehokkaasti voidaan suojella näitä taloudellisia intressejä. Komissio toimii siihen suuntaan kuin Ruva Georgieva mainitsi. Euroopan ja taloudellisen suojelun osalta on myöskin kiinnittävä huomiota virheiksi ja epäsäännönmukaiksi, joka koskevat tuloja ja menoja. On myöskin erilaisia virheitä, jotka liittyvät Näihin muutoksiin on myöskin liittyvä indikaattori, voidaan katsoa varojen käyttöä jäsenvaltioiden tasolla eu aikaan säädöksellä, voidaan myöskin suojella ilmiantajia ja lisätä avoimuutta varojen käytössä. Politiikan alueet, joista jotka tärkeitä ovat julkiset hankinnat, tupakan salakointi ja välttämättä väärentyneet tuotteet. Euroopan nimen toimijoiden täytyy pyrkiä torjumaan peksosista toimintaa, joka kohdistuu Euroopan unionin varoihin tutkimukset ovat tärkeitä ja niitä täytyy korostaa. On katsottava myöskin sitä noita periaatetta, jos saadaan vastinetta rahalle ja on löydettävä tasapaino valvonnan ja varojen ilman, että ei liikaa rasiteta tuen saajia. On saatava aikaan myöskin tilanne, jossa tilanne pysytään hallinnassa ja niin, että voidaan lisätä unionin toimielinten uskottavuutta. No, ja Valli, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Niin, me tarvitsemme vahvoja välineitä suojellaksemme veronmaksajien varoja ja me, ja myös väärinkäytöksiä täytyy pyrkiä torjumaan. Me tarvitsemme avoimia sääntöjä ja me tarvitsemme myös näistä taloudellisista eduista selvät säännöt. Meidän täytyy myös todellakin kiinnittää huomiota myös näihin et, intressien etu, eturistiriitoihin. Ja tämä on hyvin merkittävä kysymys, voidaksemme torjua veron kiertoa ja veron petosta ja rahan pesua. Vaikuttaa siltä, että Luxemburg oikeastaan on nyt maailman mestari tässä veron kiertoasiassa. Ja paljon asiakirjoja on olemassa siitä, että Euroopan unionin varoja käytetään täysin väärin monessakin suunnassa, ja minä haluaisin esimerkiksi kiinnittää huomiota Lionin tapaukseen. Kiitokset. Ja sinä, Dinos, olkaa hyvä. Θετούμε την ύπαρξη και λειτουργία υπηρεσιών και μηχανισμών για την καταπολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Oikein paljon kiitoksia. Nyt täytyy taistella väärinkäytöksiä vastaan ja meidän täytyy katsoa myöskin, mitä päätelmiä teksteistä löytyy, jotta politiikkaa voidaan muovata siten, että virheiltä vältytään. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä ja menettelyjä. Näin voimme välttyä epäsäännönmukaisuuksilta vuonna 2014 näiden epäsäännönmukaisuuksien volyymi oli huomattava. Me olemme tyytyväisiä komission neuvoston ehdotuksesta, eli että Turkia tuetaan, mutta samalla me tiedämme, että juuri Turkissa epäsäännönmukaisuuksia liittyy, liittymistä edeltäviä tukiaisia on käytetty väärin hyödyksi. Joten kun yksikö on ilmoittanut, että Turkki ei ole luotettava kumppani, niin eurooppalaiset luulivat, että raha Turkille antamalla muuttovirtoja voidaan pienentää. Kiitoksia. Kiitokset, te puhuitte kyllä kovasti nopeasti. Seuraavaksi Sarvamaa, olkaa hyvä. Honorable Chair, Arvoisa puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, alkuun haluan onnitella esittelijää hyvin kattavasta työstä. Kyse on noin 150 miljardista veronmaksajien rahoista ja kansalaiset oikeutetusti haluavat varmuuden siitä, että rahoilla ei kikkailla. Huonona asiana voidaan pitää sitä, että vuonna 2014 538 miljoonaa euroa niihin liittyi jonkinlaisia väärinkäytöksiä. Tätä ei voida suvaita ja tähän täytyy puuttua. Varojen käytön valvonta ja väärinkäytösten rankaiseminen on kaiken A ja O. Tämä edellyttää ainakin kolmea toimia. Ensinnäkin komission täytyy toimia mahdollisimman aktiivisesti katsoessaan, miten varoja käytetään. Toisaalta taas tästä johtuen jäsenvaltioiden täytyy olla enenevässä määrin vastuussa siitä, miten tietoa kerätään ja tarjotaan komission käyttöön. Ja kolmanneksi, jäsenvaltiolla pitää olla yhteinen tavoite taistelussa väärinkäytöksiä vastaan koska sitä kautta voidaan päästä todelliseen tavoitteeseen. Mutta tämä ei onnistu pelkällä puheella, joten toivottavasti jäsenvaltiot kuuntelevat, ainakin komissio meitä täällä kuuntelee. Kiitoksia. Kiitokset teille. Olisi siis sininen kortti. Hyväksyttekö te sen, Sarvamaa? Ja ich möchte den... Minä haluaisin esittää kysymyksen kollega Sarvamaalle. Nythän meillä on Olaf. Mikä menee vikaan, kun Olaf ei tee sitä, mitä tarvittaisiin? Miksi tarvitaan uusi virasto? Vai pitäisikö Olaf kenties suunnitella uudelleen? No Valitettavasti en kuulu tulkkausta, mutta niin, miksi tarvitsemme Olafin lisäksi vielä uuden viraston? Miksi Eppo olisi tarpeen? Niin ymmärsin tämän, kun aikanaan opiskelin koulussa Saksaa. Niin, kuten sanottu, Olafillahan ei ole mahdollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin jäsenvaltiotasolla. Vain ja kansalliset viranomaiset voivat näin tehdä mutta he eivät taas voi toimia rajat ylittävästi, joten tässä on olemassa tietty vaje, ja tätä vajetta yrittää komissio selvästikin täyttää, ja tätä on yritetty jo täyttää 15 vuoden aika, ajan, joten eiköhän nyt ole oikea aika tälle koittanut. Kiitoksia. Kiitokset ja ajalla Sender minuutti. Kiitos puhemies. Niin jälleen kerran tänä vuonna me keskustelemme talousarviosta, joka aina, entistä, aina pienempi on, entistä enemmän tavoitteita kuitenkin olisi. Ja nyt Javor on ottanut esille sen, että täytyisi unionin tuloihin kiinnittää huomiota ja suojata niitä. Ja tämä vuonnakin olen jo puhunut tästä asiasta. Eli arvonlisäveropetos asiat vuonna 2013 ovat johtaneet miljoonien ja miljoonien summien menettämiseen, eli enemmän kuin vuonna 2010 talousarvion kokonaissumma edes oli. Eli tämä on kyllä aivan käsittämätöntä ja näin me, jos me ajattelemme tuota PIF-direktiiviä, niin sen täytyy kyllä saada myös sisältää arvonlisäveropetokset ja näin voidaan sitten poi, torjua tätä petosta, kun tällaisiin valtaviin miljoonien ja miljoonien menetyksiin aina ajaudutaan. Puhemies keskeyttää. Niin teillä ei ollut hetkinen, anteeksi, niin teillä oli vain minuutti aikaa puhua, niin anteeksi. No, ikävä juttu. Ja sitten Arnot minuutti. In... Jos tämä mietintö koskee petoksen torjuntaa EU-ssa, me olemme häviämässä. Me menetämme miljardia vuosissa vuosittain ajatellen sitä, miten kauan kestää siinä, että selvittäisiin asia havaitaan ja siitä sitten raportoidaan. Se on kolme vuotta tällä hetkellä. Meillä on 90 prosenttia vetosta, joka kohdistuu Me Puhumme täällä paljon alv vetoksesta, mutta ALV kuitenkin on yksi kaikkein byrokratisimmista järjestelmistä verojen keräämisessä, jonka ihmiskunta tuntee. Ja tämä on ongelma. Pitäisi itse katsoa tätä ongelmaa sen sijaan, mitä tässä talossa aina tehdään, puhutaan sitä, että EU, Eurooppa pitäisi olla lisää, että EU pitäisi olla mukana valmossa, että luotaisiin julkisen syyttäjän virastojen tasolla kaikki ongelmat, aina muka ratkaisu niihin on se, että tulee lisää EUta. Minä sanon kuitenkin yhden asian. Jos ihmiset kotona isossa Britannissa todella tietäisivät, mitä täällä tapahtuu, miten paljon valtaa tämä talo todella haluaa, silloin 23. kesäkuuta päättäisivät äänestää sen puolesta, että tästä lähdettäisiin. Zedjovski, olkaa hyvä. Oui. Puolitoista minuuttia. paní předsedající, děkuji paní komisařko za to, že pečlivě Oikein kiitoksia. Tarkkaan kuuntelin, mitä täällä on sanottu. Haluaisin kiittää esittelijää ja toteaisin, että kansanpuolueen näkökulmasta katsottuna tämä on erinomainen teksti. Tällä yritetään todellakin puuttua ilmiön, joka vaikuttaa EUn taloudellisiin intresseihin ja myöskin jäsenvaltioiden taloudellisiin intresseihin. Miljardeja menee vuosittain hukkaan. Korruptiosta ne taistelu ei ole todellakaan helppo harjoitus, ei todellakaan, mutta kyse ei ole vain ainoastaan komission vastuusta, vaan joka ikisen jäsenvaltion vastuusta. Korostettakoon tätä. Jäsenvaltioidenkin pitää taistella korruptiota vastaan, sillä juuri se, jos mikä on meidän vilo, vihollisemme, jota vastaan on taisteltava, sitä vastaan on taisteltava vaikka kovin sanktiokeinoin. Jäsenvaltioiden on vaikuttavasti ja tehokkaasti käytettävä EU-varoja hyödyksen. Ja jos varoja ei käytetä tehokkaasti ja vaikuttavasti, niin sitten on käytettävä sanktiojärjestelmää. Tämä mietintö on hyvin tasapainoinen ja se antaa meille todella toimivan ratkaisumallin ja minä todellakin toivoisin, että kaikki aktiivisesti osallistuisivat tähän hankkeeseen. Kiitoksia. Kiitokset ja minuutti Liberatski. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä. Yksi merkittävä asia on se, että meidän täytyy suojata unionin taloudellisia etuja. Tämä ei välttämättä ole kovinkaan ilmiselvää, mutta on tärkeää osoittaa, että unionin varoja ja jäsenvaltioiden varoja su- suojellaan. Y, ja se on yhteinen tavoitteemme. Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi meidän kaikkien täytyy vastuuta kantaa. Ja täytyy myös miettiä varojen käyttöä, jos me jatkamme samalla mallilla ja näin kulutamme, emme ajattele investointeja sen kummemmin, niin tämä ei onnistu. Esimerkiksi lentokenttiin on käytetty täysin väärin varoja monta vuotta. Ja Valtsytis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä uskon, että meidän täytyy tosiaan valvoa kansalaistemme varoja. Tässä tekstissä on hyvin kiinnostavia ja Me tarvitsemme yhteisen lähestymistavan koko unionille. Me olemme iloisia siitä, että virheiden ja petosten välille on tehty ero. Virheet johtuvat siitä, että nämä menettelyt ovat niin hankalia ja monimuotoisia ja kansalaiset voivat vahingossakin käyttää niitä väärin, joten me tarvitsemme paljon yksinkertaisempia sääntöjä. Olen tyytyväinen siitä, että, tai, että minun maani on mainittu esimerkkinä virheiden hyvästä ratkaisemisesta. Olen myös tyytyväinen komission jäsenen työhön. Minike, gerbiamą komisijos Puhemies, kiitoksia. Rova varapuheenjohtaja Georgieva. Minä olin vuoden 2013 vuosikertomuksen osalta esittelijä. Huomaan, että petosten määrä ei ole vähentynyt, vaan lisääntynyt. Vuonna 2014 on menetetty yli 3 miljardia euroa siitä huolimatta. Vain pieni osa tästä on saatu perittyä takaisin jäsenvaltiosta ja yksi pääongelma onkin, että jäsenvaltiot saavat paljon varoja Euroopan unionilta, mutta niillä ei ole velvoitetta antaa hyvää tietoa varojen käytöstä. Joten komission täytyy luoda hyvä järjestelmä tiedon antamiseksi, joka mahdollistaisi sen, että nähtäisiin, miten jäsenvaltiot toteuttavat Olafin suosituksia ja käyttävät varoja. Tätä ei voida enää suvaita, ja komission täytyy pyrkiä perimään varat takaisin. Kiitokset, ja sitten aloitamme menettelyn ilman puhujaluettelua Pospisil. Pospisil, olkaa hyvä. Pěkně, paní předsedkyně, já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu a také vystoupil Rouva puhemies, oikein paljon kiitoksia. Tarkkaan kuuntelin, mitä komissaarikin totesi. On erittäin tärkeää, että puhumme epäsäännönmukaisuuksista, teknisistä virheistä ja tahallisesta toiminnasta. Niiden välin on selkeä raja vedettävä. Kymmenen vuoden ajan olen toiminut Tsekin tasavallassa tämän tyyppisten aiheiden kimpussa, ja nämä asiat ovat olleet aina tärkeitä. Ja me tässä kyllä sahaamme omaa oksaamme, jos me luulemme, että uusi virasto ratkaisisi ongelmat. Kun puhumme epäsäännönmukaisuuksista ja petoksista, niin meidän täytyy vain todeta, että ne, jotka ovat vastuussa, joutuvat myöskin ö, tilivelvollisiksi tekemisistään. Kansalliset tuomioistuimet loppupeleissä ovat toiminnasta vastuussa ja tämä taas tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä myöskin tiivistä yhteistyötä. Kiitoksia. Grappini, kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minun mielestäni on merkittävästä asiasta kysyä, kun ajattelemme, miten valtava ongelma tämä on sisämarkkinoilla. Tämähän herättää myös korruptiota ja kansalaiset joutuvat tästä kärsimään. Tästä aiheutuu valtavat, valtavat miljardimääräiset summat vuodessa. Tämä vaikuttaa suoraan kansalliseen talousarvioon ja näin voi voidaan ehkä ohjata rahoja myös terroristijärjestöihin korruption kautta ja korruptio eh, nakertaa eh, kansanvaltaa. Meidän täytyy parantaa valvontaa ja hyvä komission jäsen, meidän täytyy tietysti ennaltaehkäistä näitä ongelmia eh, kansalaisten Täytyy myös saada nähdä se, että jotkut rahoitusvirrat sitten katkaistaan, jos epäilyksiä havaitaan. Hyvin monet menettelyt ovat kuitenkin niin monimutkaisia ja vaikeita, että virheitäkin tapahtuu, ei välttämättä minkälaisia tahallisia yrityksiä käyttää varoja, varoja väärin. Ei kuitenkaan tule luoda uusia laitoksia, koska ne eivät välttämättä riitä. Me, syyttäjävirasto sinänsä on hyvä, mutta minä uskon myös ennaltaehkäisyyn. Kiitokset ja se Seuraavaksi Marias. Σύμφωνα με την έκθεση, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλιστεί μέσω τη. Eh, euroja voitaisiin soilla Olafin kautta, koska Olaf on se, joka havaitsee petoja ja korruptiota ja muita laittomia toimia. Mutta vuoden 2014 väärinkäytökset vastaavat noin 3,4 miljardia euroa. Kuitenkin Budjettiseuraukset tästä ovat 36 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2013. Olaf on luotu, jotta torjuttaisiin korruptiota ja petosta jäsenvaltioissa. Olaf ei tee mitään auttaakseen siinä, että torjuttaisiin petoksesta, joka kohdistuu verotukseen. Veron maksun kiertäminen, sitä harjoittavat suuret yritykset, jotka me siirtyvät veroparatiiseihin. On tärkeää, että Olaf olisi aktiivisempi ja osaltaan edistäisi veromaksun välttämisen torjuntaa, jota harjoittavat monikansalliset yritykset. Kiitokset ja Zoltes, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Kiitokset Javorille mainiosta työstä. Minä haluan kiinnittää huomiota muutamiin ongelmiin. Ensiksi tupakan salakuljetukseen. Tämähän on maailman laajuinen ongelma. Jäsenvaltiot menettävät valtavat määrät varoja tupakan salakuljetuksen takia. Miljoonat ja miljoonat eurot menevät talousarviosta sivusuun. Eikä tämä tietenkään paranna eurooppalaisen veronmaksajien hyvinvointia. Vuodesta toiseen me täällä jankutamme virheistä ja sääntöjen vastaisuuksista. Olisi kuitenkin hyvä tietää, miten paljon virheitä on ja miten paljon sitten sääntöjen vastaisuuksia suoranaisia on ja miten se vaikuttaa konkreettisesti. Hyvin kaukana ollaan Euroopan syyttäjävirastosta ja meidän täytyy muin keinoin siihen mennessä torjua tätä. Kiitos Zoltes. Paljon predsjedavajuća, poštovana povjerenice, u svom govoru... Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, totesitte, että avoimuus on veronmaksajien paras ystävä. Toden totta, se on myöskin paras väline taisteltaessa korruptiota vastaan. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että näinä aikoina kaikki jäsenvaltiot tekevät kaikkensa, että yhden klikkauksen kautta voi katsoa, kenelle on maksettu kuinkakin paljon ja ketkä ovat hyötyneet eri hankkeiden yhteydessä näistä varoista. Se on kaiken A ja O. Näin vältymme siltä, että ne, jotka ovat eturistiriita tilanteessa, käyttäisivät julkisia varoja hyödykseen. Regi valiokunnassa on todettu, että koulutus on keskeisellä sijalla. Me kaipaamme tietokantaa, jossa kerrotaan kohesiopolitiikan varojen loppukäyttäjistä. Näin voimme selvittää mahdolliset epäsäännönmukaisuudet ja puuttua niihin tarpeen vaatiessa. Kiitoksia. Kiitoksia ja näin menettelyilman puhujaluettelua päättyy ja sitten komission jäsen Georgieva, olkaa hyvä. Thank you. Uh, thank you very much for all... Kiitokset. Kiitos kaikista näistä kommenteista ja ehdotuksista. Minä pyrin vastaamaan kaikkeen tässä kuultuun, erityisesti kysymyksiin. Aloittaisin ennaltaehkäisystä. Pirinski onkin tästä jo maininnut ja puhui tuosta ennaltavaroitus- järjestelmästä, jonka kautta voimme eri tietokannat linkittää toinen toisiinsa, niin kuin tässä viimeisimmässä puheenvuorossakin jo kuulimme. Eli me voimme tarkoin nähdä, mistä varat tulevat ja kuka on edunsaaja ja näin, mikä tuon rahan liike sitten on. Meillä on nyt monia monia eri järjestelmiä, eivätkä nämä järjestelmät aina toimi yhteen ja tähän ongelmaan me tosiaan olemme nyt kiinnittäneet paljon huomiota ratkaistaksemme sen ja me olemme uudessa aloitteessamme halunneet nähdä tuon rahan liikkeen ja myös sen, mihin tuo vara menee, mikä sen varsinainen vaikutus on. Tähän tietysti menee aikaa, mutta meillä on kuitenkin nyt rakenteelliset mahdollisuudet tähän ja avoin, avauspuheenvuorossa itse asiassa jo sanoinkin, että me jotakin operatiivisia muotoja näemme järjestelmien paremmasta yhteentoimivuudesta. Sitten kiinnitettiin huomiota siihen, että voitaisiin petokset ja virheet toinen toisistaan erottaa. Tietysti petos on kaikista vaarallisin, koska se on kuin syöpä yhteiskunnassa, mutta sitä on myös vaikein saada kiinni, koska monta kertaa nimenomaan ponnistellaan tuo tekojen piilot toteuttelemisessa. Ja näin meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä, jotta olisi vaikeampi luoda erinäisiä epä epämuodostelmia ja erilaisia sääntöjen vastaisuusreittejä. Ja toiseksi, kun me arvioimme tilannetta, niin meidän täytyy paremmin oppia nykyjärjestelmistä voidaksemme ehkäistä tulevaisuudessa vastaavia. Tämä liittyy toimielinten mahdollisuuksiin ja kykyyn. Meillä ei nyt ole sellaista välinettä, jonka, jolla voisimme toimia saadaksemme kunnon tietoa väärinkäytöksistä tai varsinkin petoksista. Tieto täytyy välittää kansalliselle tasolle, joissain vasta maissa sitten ryhdytään toimiin, mutta myös lainsäädännöllisiä vaikeuksia voi olla. 24 prosenttia itse asiassa on vain saatu perittyä takaisin. Kyse ei ole pelkästään petoksista, vaan myös virheistä. Ja meidän ajatuksemme on se, että tuo Euroopan syyttäjän virasto auttaisi ja toimisi tällaisena lisätekijänä nyhtämään tätä ongelmaa pois. Ja me olemme todellakin huol- ilmaisseet huolemme siitä, että arvonlisäveropetokset näyttävät jäävän Euroopan syyttäjävirasto EPPON ulkopuolelle. Jo näin sitten paljonkin väärinkäytöksiä saattaisi jäädä tuon syyttäjäviraston ulkopuolelle. Nyt täytyy odottaa jäsenvaltioiden keskustelun lopputuloksia tuosta syyttäjävirastosta, mutta joku teistä jo viittasi siihen, että se täytyisi saada kuitenkin validoitua mutta meidän ei tarvitse luoda uusia toimielimiä. Me, me, meidän täytyy saada nykyisin olemassa olevat myös tekemään se, mitä niiltä odotetaan. Vielä me kuulimme sen, että täytyy sitten suojata ilmiantajia. Tämä on tietysti tarpeellista. Me olemme tämän jo luoneet komission työntekijöille ja miten me sitten voimme tukea jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ilmin, ilmiantajalainsäädännössä. Tätä keskustelua tietysti täytyy vielä käydä, mutta meidän vastuullamme totta kai on tämäkin. Me halua tietenkään mennä oman vastuukenttämme ulkopuolelle. Olemme tässä kuulleet jo sellaisenkin ajatuksen, että jos e, itse valtio, määräämisperiaatetta ei sitten noudateta, niin ajaudutaan suurempiin vaikeuksiin kuin saavutetaan mitään etuja. Ja minä haluaisin päättää puheenvuoroni siihen, että toivon, että ensi vuonna, niin kuin Pirinskikin jo juuri sanoi, että miksi petosten määrä on noussut, siksi Riittäisikö, että me enemmän niitä huomaamme vai onko tämä pikemminkin nyt kyse siitä, että entistä enemmän petoksia tehdään, pahoja, huonoja uutisia on entistä enemmän. No joka tapauksessa komissio on toim, toimelias asiassa. Kiitokset ja seuraavaksi Javor, olkaa hyvä. Merci, Madame President, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitos komission jäsenelle hänen puheenvuorostaan ja kiitos myös tästä vilkkaasta keskustelusta kaikille jäsenille, jotka osallistuvat siihen tänä iltana. Lyhyesti haluaisin sanoa nopeana reaktiona eri asioihin, jotka nousivat esille, että uskon, että on neljä peruselementtiä, jotka liittyvät korruption ja petoksen torjuntaan Euroopan unionissa. Ensimmäinen niistä on, joka liittyy myös ehkäisemiseen, on siis tämä täysi avoimuus. Ei ole petosta, ei korruptiota, jos on avoimuutta. Tämä liittyy esimerkiksi tähän pakolliseen lobbarirekisterin, joka EU:ssa on, mutta myös jäsenvaltioissa on toimia tarpeen, jotka liittyvät avoimuuteen. Sitten myöskin parempi raportointi kansallisilta viranomaisilta liittyy tähän. Toinen asia on sitten vahvistettu yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. Rova Makovei mainitsi että ALV-petosta vastaan ei voida toimia, eli ole hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten välillä, ja sitä ei ole juuri nyt. Kolmas elementti on voimakas, voimakkaat instituutiot. Kun me puhumme Olafista, totta kai Olafia voidaan arvostella, mutta Olaf ei voi olla tehokas jos ei sillä ole niitä oikeuksia, jotka se tarvitsee voidakseen olla tehokas. Ja siksi pitää vahvistaa Olafia tarkistamalla esimerkiksi se, miten Olafin antamia suosituksia kunnioitetaan jäsenvaltioissa. Ja me tarvitsemme myöskin lisää instituutiota, kuten Euroopan julkisen syyttäjän viraston. Ja sitten lopuksi seuraamuksien kysymys. Ja tässä minusta on vakava puute Euroopan toimielimissä, Miten me voimme saada aikaan seuraamuksia? Miten voidaan jäsenvaltiot pakottaa noudattamaan sääntöjä, jotka on luotu? Tämä on olennaista, koska muuten ei ole tehokasta korruption ja petoksen torjuntaa. Merci, monsieur. Kiitos. Näin. Keskustelu päättyy ja asiasta äänestetään huomenna. Ja seuraavaksi kohti menestyvää datavetoista taloutta.